prioriteetteina ja meidän täytyy tehdä niin, että ne olisivat pakollisia vaatimuksia eikä luottaa vapaaehtoisiin määräyksiin. Kiitoksia Taylorille. Sitten ECR-ryhmän puolesta kollega Van Dalen minuutti. Kollega